mielipidessäni toivottaa tervetulleeksi vierailijoita Urallian ja Mongolian tasavallasta ja Euroopan unionin delegaatiosta. He ovat tuolla diplomaattilehterillä. The members of the delegation are in Brussels with he ovat täällä Brysselissä tapaamassa Euroopan unionin Mongolian parlamenttien välisessä kokouksessa. Tämä on ollut erittäin tärkeä kokous, koska tämä on parantanut suhteita Mongolian parlamentin ja Euroopan parlamentin kesken. Vierailijoilla on ollut myös mahdollisuus nähdä ensi kädessä, miten meidän parlamenttimme työskentelee. Toivotan mukavaa oleskelua valtuuskunnalle heidän jäljellä olevana aikanaan Euroopan unionissa. Nyt sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistallamme. Äänestämme edustaja Atwillin mietinnöstä valanpyyntiin liittyvät yhteisön